<clears throat> Hyvät kollegat, arvon vieraat. Meitä on kovin vähän paikalla vielä, mutta uskoaksemme kannattaa nyt aloittaa kuitenkin. Ensimmäisenä asiana on esityslistan hyväksyminen. Yksi muutos on tehty esitystä luonnokseen. Vaihtoehtoisesti herra Ivan ei pääse tänään iltapäivällä paikalle esittelemään mietintöä luonnosta, joka koskee uusia teknologioita ja avoimia oppimismateriaaleja. Hän tulee kuitenkin huomenna saamuna kokoukseen, joten ehdottaisin, että kohtaan neljä esityslistalla käsitelläänkin huomisaamuna välittömästi äänestysten jälkeen. Tällä yhdellä muutoksella voimme hyväksyä estyslistan. Sopiiko tämä teille näin? Teille näin? Hyvä. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen vuoden 2013 marraskuussa 27. päivänä järjestystä kokouksesta pöytäkirjat on teille jaettu, eli kukaan ei sitä vastalauseita. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi kokouksen loppuun mennessä, niin kuin tavanomaista on. Tulkkauksista toteaisin, että meillä on suuri määrä tulkkauskieliä käytössä, mutta tsekkiä ja Baltian maiden kieliä meillä ei ole. Muut kielet ovat käytössä, mutta näitä mainittuja kieliä ei nyt tänään tarvitakaan. Sitten kohta neljä, kuten totesin jo, on lykätty huomisaamuun. Ja nyt pääsemme suoraan kohti, kohtaan viisi estyslistalla, eli julkiseen kuulemiseen, jossa käsitellään uusia teknologioita ja avoimia oppimismateriaaleja. Tänään tässä julkisessa kuulemistilaisuudessa tarkastellaan uusia teknologioita ja avoimia oppimismateriaaleja sen oman mietinnön, valiokunta sen mietinnön yhteydessä, että kulttuurivaliokunta juuri työstää. Ka- nämä uudet teknologiat vaikuttavat äh, kaikkien oppimiseen tänään päivänä. Digitaaliset äh, materiaalit auttavat meitä luomaan joustavia, kehittäviä, innovatiivisia tapoja oppia. Viime vuosina on tapahtunut valtavasti kasvua opetusmateriaalin ja muiden resurssien osalta internetissä. Vapaa, avoin, ilmainen oppimismateriaali tai sitten maksulliset oppimateriaalit ovat kyseessä, mutta Eurooppa ei vielä tänä päivänä käytä parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen uusia materiaaleja ja digitaalista sisältöä. Pitäisi parantaa tehokkuuden, pääsyn ja oppimisen ja opettamisen ja oppimisjärjestelmien tasa-arvoisuuden varmistamiseksi. Kulttuurivalikunta pohtii sitä, kuinka Euroopassa voitaisiin asiat hoitaa paremmin. Tämän vasten komission tiedonantoon Opening Up Education – innovatiivinen oppiminen ja opettaminen uusien teknologioiden ja avoimen, avointen oppimateriaalien välityksellä. Tämä komission tiedon julkaistiin viime syyskuussa. Komissio määrittelee sinne eurooppalaisen etenemissuunnitelman, jolla voitaisiin avata koulutusta siten, että käytetään enemmän uusia teknologioita ja avoimia oppimateriaaleja. Siellä pohditaan haasteita kolmella alalla. Ensinnäkin innovaatiokapasiteetti koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa ja oppilaitoksissa. Toiseksi pohditaan avoimia oppimismateriaaleja ja kolmanneksi sitä, kuinka käytettävissä ja saavutettavissa ICT, tieteellisten teknologia on kaikkien kannalta katsottuna. Sitten asiantuntijoiden kuuleminen. Ensimmäisenä puhuu herra Claudio Dondi. Hän on komission neuvoantavassa ryhmässä mukana. Ryhmässä tarkastelee avointa opetusta menona verkostohmyöksi mukana. Toisena puhuu Willem van Valkenburg. Lisäksi hän puolestaan tulee Teutista koulutustyöryhmästä sieltä. Hän on pohtinut avoin, avoimia oppimissa ohjelmista Euroopassa ja kolmantena puhuu Harald Meicher. Hän tulee Berliinistä. Hän edustaa kustantamoa, joka toimii tällä alalla. Ensin kuulemme kuitenkin asiantuntijoita, ennen kuin pääsen keskustelemaan. Kukin asiantuntija voisi puhua 10-15 minuuttia, mutta ei pidempään, näin pyydän. Mikäli puhutte pidempään, ja keskeytän teidät. Ja tämän jälkeen meillä on sitten tilaisuus keskustella asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta 40 minuuttia sitten asiantuntijat vastaavat ja lopuksi sitten annan puheenvuoron vielä komissiolle. Pidemmittä puhetta haluaisin antaa puheenvuoron herra Dondille. Olkaa hyvä. Thank you. Mrs. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat kunnia olla täällä kertomassa tästä asiasta julkisessa kuulemisessa. Käytin tätä otsikossa apunani parlamentin kohtaa kaksi tästä mietinnöstä hyväkseni pyritään, että koulutuslaitokset pyrkivät luomaan ympäristö ympäristön, organisatorisen ympäristön, missä tällaisia uudistuksia voidaan käyttää hyväksi ja innovaatioita ja annan otsikoksi meidän ovatko eurooppalaiset koulutuslaitokset valmiit ottamaan vastaan avoimen avoimet kurssimateriaalit ja niin edelleen. Me puhumme nyt sellaisena ajankohtana, jolloin kaikki, jotka ovat, ovat vuosia kokeilleet teknologisia tekoälyn käyttöä koulutuksessa ovat tyytyväisiä nähdessään, että on tällaista uutta vauhtia tullut poliittiselle tasolle EU-ssa koskien avointa koulutusta ja viestintä- ja tiedotusvälineiden käyttöä. Erityisesti viittaan tähän komission tiedotukseen, joka on tärkeä edistysaskel uskoakseni. Näin voidaan tukea tietoja ja viestintäteknologian käyttöä avoimessa koulutuksessa. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, ei sen takia, että tämä on ensimmäinen asiakirja, joka on tämän suuntainen, vaan koska sillä on strategista arvoa. Se viittaa laajempiin tavoitteisiin koulutuksessa, kuten laatuun, tieto- ja viestintäteknologia ja avoin opetusmateriaalien. Tätä kautta voidaan lisätä laatua. Ei ole kyse vain siitä, että koulutus on sama taso, vaan lisätään kokonaistaso ko, laatua. Se on relevanttia tietenkin, koska teknologioita tarvitaan meidän yhteiskunnissamme ja ne voivat myötävaikuttaa hyvällä tavalla elämäämme, ammattielämäämme ja ehkä ja samalla tavoin tietenkin myös koulutuksen ja oppimisen. Sitten tehokkuus, varsin usein tehokkuus tavallaan ohitetaan jollakin tavalla, mutta teknologia mahdollistaa myös sen, että voidaan ajatella uusia tapoja järjestää koulutusta kaikillakin tasoilla. Ja vielä lopuksi tasa-arvoinen pääsy koulutuksen piiriin. Aina äh, tämä on liitetty siihen, että avataan koulutusta lähtien liikkeelle avoimista yliopistoista. Tämä on erilainen muista asiakirjoista, jossa korostetaan vain sitä, missä määrin voitaisiin käyttää ICT-teknologiaa hyväksi, mitä tulee opetuksen saatavuuteen, tai voitaisiin nopeuttaa näiden taitojen saamista. Tässä tarkastellaan taas kokona- koulutusta kokonaisuutena ja mielestäni se on tärkeä osatekijä pitää mielessä, mutta suuret kysymykset ovat seuraavia. Kun ajatellaan tätä asiakirjaa, siihen liittyviä asiakirjoja, asiakirjoja kuten tätä mietintöä että parlamentissa, riittääkö se houkuttelemaan ja säilyttämään, ja korostan tätä sanaa, että säilyttämään päätöksentekijöiden huomion instituutin tasolla, mitä tulee tähän potentiaaleen tai systeemiseen potentiaaliin, mitä ICTllä on, että se voi vahvistaa, muuttaa koulutusjärjestelmiä, vai tuleeko lopputuloksessa jälleen kerran jonkunlainen painoarvo pienissä hankkeissa, koulutusjärjestelmissä pienissä niissä alueilla. Sitten liittyykö tähän tekstiin myös tarvittavat poliittiset keinot, välineet, joiden kautta voidaan vauhdittaa ja arvioida ja aikansaada muutoksia, jotka ovat mahdollisia, jos käytetään avoimen oppimisen materiaalia hyväksi. Onko vaarassa kenties se, että tässä tuo tällainen poliittinen kansan, kannanotto, johon ei liity tarvittavaa poli, välineistöä, poliittista välineistöä. Palaan tähän vielä puheenvuoron lopussa haluan aluksi sanoa, että on joitakin syitä epäillä tätä, koska menneisyydessä poliittinen huomio tietotekniikan käyttöön avoimeen koulutukseen on ollut varsin lyhyt aikaista parin kolmen vuoden jälkeen, kun tällainen kohu alkaa eh, häljetä, niin sitten poliittinen laskee ja sitten tulee taas esille muita isoja ongelmia, jotka ovat esillä, jotka vaikuttavat koulutukseen, elinkäiselle koulutukseen, ammattikoulutukseen. Ja tällainen järjestelmäinen näkemys siitä, miten tieto- voi tarttua esimerkiksi äh, siihen, missä määrin ihmiset lopettavat, oppilaat lopettavat koulunkäyntinsä kesken tai aikuisopintoihin. Kun ajatellaan näitä tärkeitä indikaattoreita, joilla mitataan koulutusjärjestelmän onnistumista, niin mm, tätä ei ole aikaisemmin otettu tässä huomioon. Ehkä ne, jotka tekevät työtä sektorilla, eivät ole voineet tätä tarpeeksi hyvin selittää tai eivät osanneet tätä tarpeeksi hyvin selittää tai Tätä ehkä siitä se, että emme ole luon esittänyt tarpeeksi todistusaineistoa hyvistä tuloksista, mutta kuitenkin uskon, että syy sille, miksi ei ole mahdollista saada aikaan laajamittaista todistusaineistoa, johtuu siitä, että me tartumme aina yhteen kysymykseen kerrallaan, kerrallaan eikä niinkään oteta huomioon koko opetuksen kuvaa. Monissa tällaiset teknologiseen suuntaan on siirtynyt varsin nopeasti. Sitten toiset tekijät joita olisi pitänyt ottaa huomioon, niitä ei hoidettukaan samanaikaisesti. Ja tavallaan ei ollut mahdollista saavuttaa sitä, mitä kutsutaan oikeaksi lämpötilaksi, joka tavallaan synnyttää hyviä projekteja. Monissa muutosprojekteissa tarvitaan tällainen suotuisa lämpötila, vähän niin kuin kemiallisissa kokeissa vaikka. Myös sosiaalisissa muutoksissa ja organisatorisissa muutosprosesseissa tätä tarvitaan. Tarvitaan oikea ympäristö tai ilma, lämpötila ja silloin on oikea tilanne, kun, kun tämä kuuma ilma ja into on vähän hälventynyt, ja, mutta kuitenkin ennen kuin kaikki aivan kylven, kylven menevät asialle. Nyt meillä on mielestäni hyvä vaihe tarttua tilaisuuteen, jotta saamme tämän oikean lämpötilan hyödynnettyä, mutta jotta tässä onnistutaan, niin meidän Tarvitsemme myös mukaan kaikki päätöksentekijät ja instituutioiden tason kaikilta tasolta mukaan samanaikaisesti myös koulutuslaitoksista. voidaan ottaa esille yksi asia myös organisoilta tasolta monia asioita voidaan selittää, miksi tämä edistyminen on ollut varsin vaatimatonta innovatiivisessa tietotekniikan käytössä. Joissakin maissa innovatiivista käyttöä kyllä löytyy paljonkin ja teknologioita on käytössä, mutta kuinka paljon tästä teknologiasta todellakin on täydessä käytössä, miten se todellakin hyödyttää ICT-potentiaalista, ei ole suinkaan helppo arvioida puuttuu infrastruktuuria, se on otettu esille, samoin puuttuu opettajilta tietotaitoa, sitten on ra- taloudellisia, ra- taloudellisia rajoituksia. Sitten paikalliset toimijat eivät myöskään tue tarve, tarve, tarvittavasti. Usein kuulee, että opettajat yrittivät tehdä jotakin, mutta vanhemmat taas sanoivat, että he haluavat lastensa keskittyvän opetussuunnitelmiin ja loppukokeisiin ja niin edelleen. Joten mielestäni on myös tärkeää, että sidosryhmät, verkostot, opettajat, opiskelijat, opetta, opettajat, työnantajat, kaikki ovat tietoisia asioista ja mukana tässä prosessissa luomassa tätä oikeaa lämpötilaa. Tässä on liittyy mielestäni niin kolme tekijää. Se on tarpeen, jotta saadaan aikaan tilanne, jossa uusi politiikka synnyttää toivottuja tuloksia. Ensinnäkin innovaatiota mahdollistavaa politiikkaa tarvitaan. Nyt meillä on politiikka, joka kertoo eri innovaatioista. Ne ovat kunnianhimoisia poliittisia ohjelmia kirjallisessa muodossaan ja ne ovat innoittaviakin, mutta puuttuu sellaisia poliittisia suunnitelmia useimmiten, jotka mahdollistavat sen, että eri asiat voivat muuttua siinä, miten opetussuunnitelmia laaditaan, miten opettajia koulutetaan alkukoulutuksessa ja jatkuvassa opettajan koulutuksessa Hernoussan työssä. Sitten laadunarviointipuitteisto. Eri varsinainen ydinkysymys ja parlamentin mietinnö Mietintö ottaa tämän ihan oikein esille, samoin komission tiedonanto, mutta edelleenkin käytämme laatuvarmennusjärjestelmää, joka pitää ICT-teknologiaa tällaisena osana koulutuksessa, eikä se kuulu tähän valtavirtaiseen koulutukseen. Parhaimmassakin tapauksessa on joitakin tiettyjä kriteereitä on liitetty laatuvarmennusmalleihin, laadunarviointimalleihin, mutta ei ole täysin uudelleen ajateltu tätä laadunarviointia, miltä koulutus nykyään näyttää. Ja tietysti äh, laadussa pitää ottaa huomioon opetussuunnitelma, no, mutta miten voidaan pyytää, että koulutuslaitokset ovat valmiit muuttumaan silloin, kun niitä, niihin kohdistuu rajoituksia. Tutkinnat on yksi kaikkein hankalista kysymyksistä, niitä on vaikea muuttaa. Kun, sitten kun ihmisiä arvioidaan vain pieneltä osalta uran lopussa, niin ei ole mahdollista innoittaa muunlaiseen oppimiseen, eikä voida täysin käyttää hyväksi teknologioita, voidaan arvioida edistystä, käyttäytymistä prosessin aikana, oppimisprosessin aikana. Tässä kuitenkin teknologia voisi auttaa suuresti, kuten tiedätte. Tämä on ensimmäinen tekijä. Politiikka, joka mahdollistaa innovaatiot. Sen toinen tekijä innovaatioihin suuntautunut johto eri laitoksissa. Euroopassa on hyvin esimerkiksi verkossa, joka tähän liittyy, se tutkii massiivisesti koulujen muuttumista yliopistotasolla – Ymmärtään tavallaan asian merkitys, mutta tietotekniikka ei vielä kuulu esimerkiksi Bolonian prosessissa on varsin marginaalissa roolissa siinä sen suhteen. Ja se kyllä sitten synnyttää myös hankaluuksia. Sitten kolmas ehto tuki innovatiivisten opettajien verkostolle. Tämä verkosto on ollut esimerkkinä koulusektorilta. Opettajat käyttävät teknologiaa koulutuksessa hyväkseen. Meidän täytyy järjestelmällisesti tukea opettajien ruohonjuuritason innovointia viime kuukausina Massin on ollut paljon esillä ja uskon, että todella täytyy tukea mikroinnovaatiota, jota syntyy ruohonjuuritasolla, koska juuri tällä tasolla koulutusammattilaiset voidaan saada liikkeelle. Sitten vielä lopuksi mahdollisuus tukea joitakin laajamittaisia eurooppalaisia aloitteita ja aloitteita rahastojen ja ohjelmien kautta. Tämä pitäisi ottaa huomioon, koska jotta saadaan riittävää lähentymistä eri tahojen kesken, niin tässä tarvitaan myös näkyvää pidemmän aikavälin eh, lippulaivahankkeita. Ehkä pitäisi ottaa huomioon Erasmus Plus-ohjelma tai horisontti 2020 on hiukan eri asia jo. On tärkeää tehdä tästä konvergenssista näkyvää. Tietysti on pilottihankkeita, niillä on oma tärkeä roolinsa ohjelmissa, pienet projektit joissakin niissä laitoksissa, mutta meidän pitää löytää keino tehdä ottaa mukaan strategisempia hankkeita, jotka ovat olleet näkyvämpiä myös esimerkiksi koulujen yh- yhteistyö. Tässä tukiasessa tärkeää on se, että puhutaan avoimesta koulutuksesta ja tietotekniikan käytöstä ja muistaa se, että opettajan rooli edelleenkin on ratkaiseva, vaikka heidän roolinsa onkin muuttunut. Pitää säilyttää koulutuksen laatu, pitää pystyä räätälöimään tai henkilökohtaistamaan tietysti oppimista. Jos joku on massiivista, sitä pitä, siihen pitäisi liittää mahdollisuus räätälöimiselle myös. Sitten vielä lopuksi tietotekniikan käyttö siinä kun kansainvälistetään korkeampaa koulutusta. Nyt pelätään tällaista MOOC-ilmiötä, toisen kautta se myös innost- herättää intoa ja, ja tätä kautta joku yliopisto, yleensä usa lain yliopisto jakaa tietoa tältä pohjalta, mutta myös eurooppalaiset yliopistot ovat nyt alkaneet tarkastella tätä mallia. Mielestäni Eurooppa pystyy paremmin kuin vain kopioimaan MOOCs-mallia. Me saamme koulutus, me saamme koulutus toimimaan yhteistyössä systemaattisesti. Tämä on ihan perinteinen arvo meillä. Miksi emme käyttäisi hyväksemme tätä monikulttuurista yhteistyökokemusta, joka Euroopassa on, ja tätä kautta esitettäisiin virtuaalisti mobiliteettia mahdollisuutena ja eurooppalaisena ohjelmana yhteistyömallina Euroopan ja muun maan välillä. Se voisi olla tällainen vaihtoehtoinen malli avoimille massakursseille. Tämä on tilaisuus, jota meidän ei tässä tilanteessa pitäisi missata tai menettää ja kiinnittäisinkin huomiota tähän kysymykseen. Tämä voi olla suuri mahdollisuus. Me ehdotamme kriittistä vastuullista lähestymistapaa meidän pitää olla täysin tietoisia siitä, että ö, avoin opetusmateriaali ja muu ei välttämättä laske kustannuksen koulutuksessa, mutta se voi vähentää kuitenkin kansalaisten kohdalla menoja. Joten saatavuuselementti on todella arvokas kysymys ja sitä voidaan pitää taas on johtotähtenä tässä liikkeessä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että laatua lasketaan. Se ei tarkoita sitä, että relevanttius vähenee. Meidän pitää taata laatu teknologian käytössä. Ja samalla meidän pitää pystyä säilyttämään laatu, joka liittyy koulutukseen. Kiitos. Dondi, no I will pass. Kiitoksia herra Dondi. Nyt annan saman tien puheenvuoron herra Van Valkenburgille. Olkaa hyvä. Microphone is on. Yes. Mikki on päällä jo vain. No niin. I gave my, the title of my presentation. Otsikko on hiukkasen provosoivo, että koulutuksen tulevaisuus on verkossa. Ei se nyt ihan pelkästään verkossa ole, mutta noin lyhyen vuoksi panin näin. Taustastani hiukkasen olen yliopistossani vastuussa avoimesta ja verkkoopetuksesta. Olen myös hallituksen jäsen Open Courseware-konsortiumissa ja projektipäällikkö tässä Euroopan osalta. Jos katsotaan eteenpäin tästä, niin, niin korkea-asteen koulutuksen opinnoiden määrä on nelinkertaistumassa 20 000 oli 100 miljoonaa, niille 100 miljoonaa puolessa 2030 totta kai. Se johtaa ongelmiin, mutta monet opiskelijat odottavat eri asioita yliopistoilta ja opetukselta. Päivän aikana käyttävät Facebookia, Whatsappia, Twitteriä ja ties mitä. Näin me kuitenkin edelleen opetamme. Tämä on kuva minun omasta yliopistostani. Molemmat yliopistot ovat tällaisia oletusarvoisesti, ja tämä pitäisi muuttua. Mm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 I haven't, ha, haven't seen the recent numbers. <clears throat> En ole muita lukuja nähnyt, mutta luku on vielä korkeampi. En tiedä lukuja Euroopasta. Ehkä komissio tietää tästä jotain. Mutta sama suuntaus kuitenkin täälläkin ja siihen pitäisi keskittyä. Ei se häviä minnekään. Ei tämä ole pelkkää hypeä, se on tullut tänne jäädäkseen, siis ylipäätään opetusverkossa. Jos nyt tarkastelen enemmän, niin tässä on neljä vuorovaikutteista kehityskulkua. Verkkoopetus, avoimet massakurssit, mutta teillä on avoimia opetus, oppiresursseja ja sitten myös verkossa on etäopetustakin. Nämä ovat kaikki kytköksissä toisiinsa ja tekemisissä keskenään. Terminologiakin on vähän sekaista. Jos ajatellaan sitten omaa yliopistoa, niin me olemme teknillinen yliopisto. Meidän tehtävämme on kouluttaa väkeä ja kohentaa opetuksen tasoa sekä luontosaleissa että verkossa. Me olemme tehneet tätä jo jonkun vuoden ajan, mutta tämä ei koske pelkästään opetusta, vaan tutkimusta myös ja TVTtä. Tässä on laaja kirjo avointa toimintaa mukana. Jos sitten katsotaan meidän koulutuksen portfoliota, niin Luontosaleissa on suurin osa opetuksesta, siellä on 11 000 opiskelijaa eri lähteistä. Meillä on jo pari äh, alemman korkeakoulututkinnon ohjelmaa osin luentosaleissa ja osin verkossa. Meillä on myös avoimia kursseja. Meillä on 25 kurssia verkossa, mutta siellä on 10 000 verkkoluentokin tarjolla. Siellä on kurssimateriaaliakin, ei mitään tukea siis henkilökunnalta, siellä on vain materiaalia. Sitten viime vuonna aloitettiin avoimien massakurssien kanssa. Siellä on yli 80 000 kirjoittautunutta, jo 4 000 tutkintotodistusta on annettu, mutta mitään virallisia opintopisteitä kuitenkaan saa. Viime vuonna aloitettiin myös etäopetuksena verkossa yksi maisterikoulutus ja siellä on kaksi tiedekuntaa mukana. Kaiken kaikkiaan 11 kurssia nyt on verkossa ja siellä oli mukana 50 opiskelijaa. Huomattavaa on, että 30 ovat myös opiskelijoita, jotka ovat yliopistolla, mutta haluavat sen luentosalien sijaan suorittaa verkossa. Ihan mielenkiintoista. Jos aloittaa verkkokurssin, niin ei ole kyse uudesta opiskelijaryhmästä, vaan se koskee jo opiskeleviakin, koska he haluavat, että verkosta löytyy jotain. Nämä ovat siis maisterikoulutusta ja siitä saa kaikki opintopisteet ja tutkintotodistukseen. Kun katsotaan tätä kehitystä nyt, niin tätä voi verrata myös liikenteen kehitykseen. Se alkoi hevoskärryillä, sitten ensimmäisissä autoissa oli kyllä moottori, hevonen hävisi, mutta sinällään kärry pysyi samana. Oikeastaan T-Fordien myötä tuli isoin muutos, koska saatiin aikaa massatuotantoa. Se muutti myös sitä, miten liikenne ymmärrettiin, uusia verkkoja, malleja, uusia elämäntyylejäkin. Ihmiset alkoivat etääntyä työpaikastaan. Ja sitten, jos ajatellaan sitten koulutusta, niin tätä voidaan verrata, että kärry on ikään kuin luentosalikoulutusta, ja sitten seuraavaksi vain nauhoitetaan luentoja, mitä ne muutetaan. Ja sitten tulevat nämä avoimet verkossa olevat massakurssit ikään kuin t fordimallina mallina Oikeastaan tämä olisi ensimmäinen T-Ford-malli. Siellä oli myös erinäisiä versioita, että muutoksia on kyllä verkkokursseissakin. Syntyi uusia verkkoja. Siellä on EAX ja Corseraf ja sosiaalisia verkostoja yliopistossa. Siellä jaetaan kurssia yliopistojen kesken. Se kyllä varmasti jatkuu. Mutta nyt tulee uusia malleja myös. Jokaisella yliopistolla on oma tapansa käyttää verkkokursseja tietyissä oppiaineissa. Jotkut yliopistot erikoistuvat näihin kursseihin. On uutta kehitystä siis, ja se muuttaa elämäämme myös. Ihmiset harjoittavat enemmän vuorovaikutusta. Se on mielenkiintoisempaa myös, jos ajatellaan oppijoiden kannalta tätä. Heillä on paljon helpompaa suorittaa yliopistossa kurssia, kun se voi tehdä verkossakin. Jos ajatellaan omaa yliopistona, niin seuraava vaihe on laajentaa nimenomaan avointa verkossa tapahtuvaa opetusta, sen osuutta seuraavan parin vuoden aikana – on tarkoitus muuttaa kaikki tai suurin osa maisterikoulutuksesta verkkokoulutukseksi. Ja me olemme keskittyneet nimenomaan kansainvälisiin opiskelijoihin, ei pelkästään Euroopasta peräisin oleviin opiskelijoihin, vaan heitä on kaikkialta mailta. Vesihuolto-ohjelmassa on Indonesiastakin opiskelijoita, Afrikastakin, ja he ovat tosi kiinnostuneita tästä ohjelmasta, koska me olemme asiantuntijoita. Jos ajatellaan ihan markkinointia, niin meillä on nyt käynnistetty Delft Extension School, joka laajentaa verkkotoimintaa. Eli tämä oikeastaan on Harvard Extension Schoolin pohjalta luotu. Sen lisäksi on nähty, että moni asia on muuttunut. Tarkkaan ei tiedetä, miten kaikki muuttuu. Siksi meidän mielestä on erittäin tärkeää tutkia tätä tässä tarvitaan tutkimus- ja innovointikeskustakin ajatellen verkko-opetusta, katsoa miten sitä voidaan kohentaa. Se ei ole ihan kaikkein parhaimmassa terässä vielä, mutta jatkuvasti sitä kohennetaan. Sitten lopuksi lainaus Thomas Friedman, joka sanoi, että kun erinomaisesta tulee helposti saavutettavaa, niin keskiarvoisuus on ollut ja mennyt. Se koskee yliopistojakin, jos kautta maailman kaikki yliopistot panevat parhaimmat kurssinsa verkkoon, miksi yliopistot sitten tyytyisivät teidän kursseihinne? Miksi sitten ne tekisi jonkun toisen yliopiston verkkokurssia? Kiitoksia kovasti. Thank you. And now I will pass. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron sitten herra Melchirelle. Olkaa hyvä. Yeah, thanks a lot. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille paikalla olijoille. Olen iloinen voidessani olla täällä tänään. Iloinen siitä, että voin puhua hieman pidempään kenties, koska aiemmat asiantuntijat eivät puhuneet niin pitkään kuin olisivat voineet puhua, mutta en nyt aio käyttää kaikkia tätä aikaa hyväksi, joka tässä jäi ylitse, vaan vaihdan pikemminkin kieltä ja puhukin nyt äidinkieltäni saksaa. Aikaa on kovin vähän, ja tänään me keskustelemme erittäin kattavasta, lajamittaisesta aloitteesta. Tästä syystä puheessani joudun keskittymään tiettyihin asioihin, kenties niihin aspekteihin, joihin aiemmat puhujat eivät niinkään viitanneet. Aion puhua yleissivistävästä koulusta, avoimista opetusmateriaaleista ja laajemmin katsottuna – oppimisen ja opettamisen digitalisoitumisesta. Toisaalta aion pohtia sitä, kuinka ammattimaiset sisällön kehittäjät saataisiin mukaan tähän digitalisointipyrkimykseen, johon halutaan päästä koulutuksen puolella. Opetuksen avaaminen viittaa hyvin pitkälti avoimiin opetusmateriaaleihin, mutta tähän pitäisi lisätä muitakin seikkoja. Muidenkin seikkojen täytyy saada lisää huomiota. Ei pidä keskittyä pelkästään tähän puoleen. Tämä aloite on erittäin hyvä ja tervetullut ja toivottavasti suuri enemmistö tulee sitä tukemaan teidänkin keskuudestanne. Edustaja Dondi, on asiantuntija Dondi täällä viittasi jo aivan erityisestikin siihen, kuinka paljon olemme jääneet jälkeen suhteessa muihin, muita mantereita ja muita maita, kuinka Eurooppa on jäänyt jälkeen. Digitaalisen median käyttöön käyttö, digitaalilaitteiden käyttö ja sisällön tuottaminen koulutustarkoituksia varten ovat kaikki asiat, joissa on jääneet jälkeen. Ja mietinnössäkin ja alustavassa asiakirjassa tämä tulee selväksi. Nyt täytyy ryhtyä kiireesti tuumasta toimeen. Nyt ei kyse siitä, että päästäisiin edessä, päästäisi millään tavalla etunenään tässä työssä, vaan pikemminkin täytyy kuura umpeen muuto, jotka ovat jättäneet meidät jälkeensä. Tämä täytyy tehdä selväksi. Monissa kohdin tehty analyysi on aivan paikkansa pitävi, pitävä. joissakin kohdin ei välttämättä nähdä riittävästi tai analysoida riittävän syvästi niitä syitä siihen, miksi tämänpäiväiseen tilanteeseen on tultu. Seurauksena on se, että monia toimia täytyy vielä parantaa ja tehostaa, ja kokonaistavoitte koulutuksen avaaminen ei muuten voi toteutua – Täysin kiistatonta on se, että kaikki osalliset täytyy saada mukaan tähän yhteistyöhön. Kaikkia toimijoita täytyy tukea, jotka ovat mukana koulutuksessa. Luokkahuoneista siirtyminen verkkoon ja digitaalisten laitteiden käyttö opetus- ja oppimistarkoituksissa täytyy saada erittäin kaiken kattaviksi, kaikki mukanottaviksi. Olisin painottaa sitä, mitä herra Dondi totesi. Nyt ei pidä pohtia lyhytaikaisia pikaprojekteja koulutuspuolella varsinkaan, vaan pikemminkin täytyy nähdä asiat keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä, ja täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa ovat mukana kaikki nämä muutkin ulottuvuudet, jotka mainitsin. Analyysi on aivan oikea, joka nyt on tehty. Ja haluaisinkin kiittää kaikkia asiantuntijoita jotka toimivat EUn piirissä ja jotka tulevat EUn ulkopuoleltakin. Ja kiittäisin kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän analyysin tekemiseen. Euroopassa koulutusjärjestelmät ovat moninkirjavia, joten kokonaisvaltaisen tilante, tilannekuvan aikaansaaminen Euroopasta ei ollut laisinkaan helppoa. Nähdäkseni helpompi pääsy laadulliseen digitaaliseen sisältöön on yksi tärkeä seikka. Sisällön ja laitteiden helppokäyttöisyys ja soveltaminen täytyy saada parempaan tilaan tilanteeseen ja digitaalisen median hyväksikäyttö on niin yksi osa tästä. Nähdäkseni on täysin selvää, että digitaaliset ja tekniset laitteet, olipa sitten kyse notebookeista, tableteista, älypuhelimisista tai muista laitteista, ei niillä paljonkaan arvoa, mikäli sisältöä ei ole riittävän hyvää sisältöä ja kiinnostavaa sisältöä, koska sisällön tässä pitäisi olla keskiössä. Olen suhtautunut tähän koko asian hieman kriittisesti. Koulutuksen avaamisesta, kun on kyse, tässä on jo voimakkaasti painotettu avoimia oppimismateriaaleja ja muita sisältöpuolen lähteitä on, ei ole otettu riittävästi huomioon analyyseissä. Ja kun tarkastellaan kouluja, suhteellisen paljon potentiaalia on juuri kouluissa tässä suhteessa. Ammeet oppimismateriaalit eivät ole mikään ihmelääke, jolla voitaisiin ratkaista kaikki ongelmat, olipa sitten kyse pedagogisista puutteista tai markkinoilla olevasta digitaalista sisällöstä tai niiden vähäisestä käytöstä. Miksikö näin? Meidän täytyy pohtia tilannetta, joka valitsee kouluissa. Koulu kestää 12 tai joskus 13 vuotta. Kaikki lapset Euroopassa käyvät koulua. Ja opettajat ja muut, jotka toimivat koulussa, ovat katsoneet, että, että systemaattinen, johdonmukainen opetusmateriaali on tarpeellista kaiken A ja O. Ja kokonaisvaltainen opetusohjelma täytyy voida rakentaa materiaalin avulla, koska tämä auttaa opettajaa hänen työssään. Koska muuten opettaminen ja opetussisältö eivät voi toteutua, niitä voi toteuttaa käytännössä. Ja kun opettaja opettaa tai valmistelee oppitunteja, sisällön täytyy olla käytettävissä. Opettajalla itsellään ei ole aikaa eikä resursseja itse luoda sisältöä. Siksi opetusmateriaali on heikkolaatuista, useinkin muut opettajat eivät käyttää sitä hyväkseen kun tarkastellaan individualisointumista, sitä, että opettaja yhä voimakkaammin käyttää hyväkseen digitaalista sisältöä hyväkseen ja antaa vastuuta oppimisesta oppilaalle. Tämä on yksi osa tätä puolta. Usein koulu yhteen, koulukontekstiin on sidottu hyvin voimakkaasti oppisisältö. Ja jotka ovat ammattilaisia sisällön tuottamisessa, näitä osapuolia otetaan toivottavasti huomioon. Ja opettajilla itsellään ei ole riittävästi resursseja, materiaalia luoda. Avoimet oppimateriaalit ovat ongelman asia, koska opettajilla on riittävästi aikaa käyttää näiden laatimisen aikaan, siksi laadullisesti sisältö on huonoa. Korkeakoulutuksen puolella tämä on eri asia, mutta normaalikoulussa tilanne on tämä, tämän toteaisin. Ja muut opettajat eivät käyttää siksi muiden luomaa sisältöä hyväkseen. Tässä heräkin kysymys. Kuka sitten pitää huolta siitä, että oppimateriaali on ajan tasalla ja sitä jatkuvasti uudistetaan? Ja kuka antaa jatkuvasti rahoitusta tällaista työtä varten? OER-hankkeiden yhteydessä projekteilla on aina tietty luonne. Aina projektit tulevat, projektit tulevat aina päätökseensä, ne ovat ole jatkuvia. Se on kuitenkin avoimista opetusmateriaalista niitä koskevista hankkeista, oer hankkeista Joskus on hanke tulee tiensä päähän, koska rahoitusta ei enää ole ja sitten sitä materiaalia ei enää kehitetä. Tämä on ratkaisematon ongelma. Mikäli haluaa käyttää materiaalia laimalti hyväksi, usein ajallinen ja paikallinen ulottuvuus tässä on esteenä laajemmalle käytölle. Tämä on hyvin monimutkainen ongelmakenttä. Ja kun tarkastellaan myöskin teollisia tekijänoikeuksia, tämäkin kysymys täytyy ottaa huomioon. Entä sitten luotettavuus ja, ja paikkansa pitävyys näiden avanteen opetusmateriaalien yhteydessä? Tosiasia on, että avoimet opetusmateriaalit eivät voi yksin lisätä opetuksen tai oppimisen tehokkuutta ja tuloksia. Täten saadaan myöskään aikaan riittävää kriittistä massaa tulosten aikaansaamiseksi digitaalisella toimintakentällä. Suositukseni onkin, että nyt vahvistamme toimiamme Opening Up Education-aloitteen yhteydessä niin, että tutkimus- ja tuotekehityspuolelta pohditaan avoimia opetusmateriaaleja. Ja Euroopassa pitäisi varsinkin kouluja varten luoda järkevä OER-konsepti, käsite. Ja myöskin ammatti, ammattimaiset sisällön tarjoajat, esimerkiksi se kustannajat, sähköisen median piirissä toimivat toimistota ja muuta asiantuntijat täytyy saada mukaan tähän työhön. Ja näin työtä tuota merkittävällä tavalla huomioon tämän aloitteen kehittämisessä. On suorastaan hämmästyttävää, kun tarkastelee OR-tilannetta kriittiseltä kannalta, että ammattimaiset toimijat, sähköiset julkaisijat ja muuta asiantuntijat joita kyllä kuultiin silloin, kun tätä aloitetta pistettiin liikkeelle, eivät sitten ole olleet loppuvaiheessa loppumetreillä mukana keittämässä tätä konseptia. Ja kun tarkastellaan sisällön tuottajia, joita Euroopassa on kuitenkin kymmeniä tuhansia, ja jotka toistaiseksi ovat luoneet erittäin hyvää oppimateriaalia kouluja varten etenkin, eivät ole olleet niiden joukossa, joiden näkemykset on otettu riittävästi huomioon. Joskus saan sellaisen mielikuvan, että Tämä konsepti on pikemminkin sellainen, että se on houkutteleva laitteistojen ja ohjelmistojen myyjien teolliset tai pikemminkin tieto- ja viestintäteknologian asiantuntijoiden kannalta tai tuottajien kannalta, mutta ei niinkään sisällöntuottajien kannalta. Euroopassa on olemassa olevaa tietotaitoa ja osaamista, joten kuitenkaan käytetään riittävästi hyväksi. Minusta on täysin kiistatonta, että jos joskus vaikuttaa siltä, että joskus pitäydytään vanhoissa medioissa ja vanhoissa malleissa. Sen sijaan kehitetään uusia. Digitaalia, digitaalisen median alalla asiantuntemuksen saaminen kestää aikansa, siksi tuotteita ei ole vielä riittävästi markkinoilla. Tilanne on epäjohdonmukainen, sitä ei koordinoitu millään tavalla. Digitaalinen puoli kasvaa, mutta opettajat eivät ole välttämättä etuninässä käyttämässä hyväkseen digitaalista mediaa. Esimerkiksi opettajan koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota digitaalisen median käyttöön. Onko koulussa sitten riittävästi teknisiä laitteita? Onko koulu yhteydessä internettiin riittävällä nopeudella Onko riittävän nopea internet käytössä esimerkiksi ja onko resursseja riittävästi käytössä, jotta digitaalista mediaa voidaan käyttää hyväksi digitaalista sisältöä myöskään niin, että siirtymän digitaalisen opetukseen olisi mahdollista. Nämä ovat ongelmia, jotka ovat tässä taustalla, mutta siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että sisältöpuolen tuottajia ei ole riittävästi otettu edelläkään huomioon. Herra Dondin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme johdonmukaista toimintaa niin, että eri ulottuvuudet tässä ongelmakentässä otetaan riittävällä tavalla ja samanvertaisella tavalla huomioon. Ja mikäli tarkastelemme tilannetta pidemmällä aikavälillä ja toista keskeistä asiaa avoimen opetusmateriaalin kannalta, kyseessä on jälleen asiat jo riittävästi vielä otettu huomioon. Kestävä ja toimiva liiketoimintamalli. Toistaiseksi on vain rahoitettu avoimia oppimateriaaleja – mutta minä näen, että lähitulevaisuudessa tarvittaisiin kenties suoraa valtiollista tukea. Jotkut säätiöt toimivat jo tällä alalla. Khan Academy esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Wikipedia ovat hyvin paljon sponsoroineet tällaisia yksittäisiä projekteja – jotkut yksittäiset sisällön tuottajat ovat itse tarjonneet materiaaleja muiden käyttöön. On olemassa kuitenkin vaihtoehtoisiakin malleja, joihin lyhyesti haluaisin vielä viitata. Ensinnäkin täytyy luoda oikeat toimintaedellytykset, internettiin pääsy, laitteet luokkahuoneissa, IT-infrastruktuurit, joita pidetään yllä ja huoletaan, mukaan luettuna palvelimet ja kaikki muut sekä jotka tähän liittyy. Ei että lapsille laitetaan tabletti käteen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulu on vielä digitalisoitunut opetuksen osalta. Entä sitten huolto- ja ylläpitokysymykset? Tämä on tekninen kysymys ja myöskin rahoituskysymys. Pedagogiset mallit erityisestikin koulussa. Herra Van Valkenburg viittasi jo näihin yliopistopuolella. Hän totesi, että yliopistopuolella tämä toimii, mutta kouluissa, tavallisissa kouluissa ollaan vielä jälkijunassa. Täytyy saada kaiken kattava verkko aikaan. Vähintäänkin viisi vuotta kestää kaiken tämän jälkeen ennen kuin näkyvää tuosta syntyy. Pedagogista ja didaktista tutkimusta pitäisi tehdä niin ikään ja loppujen lopuksi kaikki sisällön tuottajat pitäisi ottaa huomioon ja digitaaliset kustantajat ja myöskin avoimen oppimateriaalin tuottajat kaikki verkkosivut, jotka ovat mielenkiintoisia koulutuksen ja opettamisen kannalta, pitäisi saada mukaan tähän työhön, olipa, olipa sitten kyse ilmaisista tai maksullisista verkkosivuista. Lisäksi on olemassa vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kansallinen koulutusverkosto, jossa olisivat kaikki tarjoajat mukana, teknisen puolen ja sisällön puolen tarjoajat. Nämä kaikki pitäisi saada yhdistettyä toisiinsa. Täten saataisiin tilkittyjä aukkoja joita tällä hetkellä vielä on, kun tarkastetaan teknistä mediaan pääsyä. Kustannukset täytyy saada katettua, mutta ilman voittoa. Valtio, osavaltio, koulut, itse opiskelijat, kaikkien näiden tilan täytyy ottaa huomioon. Ja kun tarkastellaan palvelun tarjoajia, ne tietystikin kilpailevat keskenään mutta teknisesti tilanne on harmonisointu. Ja yksittäisten portaalien kautta voidaan voi saada tietoa, olipa sitten kyse ilmaisesta tai maksullisesta. Joskus tapahtuu kilpailun vääristömiäkin ja kauppalainsäädäntö täytyy ottaa huomioon. Ja avointen oppimateriaalien yhteydessä on olemassa sisältöä, joka on laadullisesti taattua. Sitten toisaalta laatu täytyy varmistaa myöskin silloin, kun on kyse maksullisista portaaleista, ja kautta saattavasta tiedosta. Laatu täytyy varmistaa ja täytyy katsoa, kuka on paras avoimen oppimateriaalin tarjoaja. Tällaisia ratkaisuja on esimerkiksi Saksassa nyt oltu laatimassa. Ensi vaiheessa nyt ollaan siellä digitaaliset Digitaalinen sisältö voi olla esimerkiksi kirjan muodossa. Ja kun tarkastetaan kansallista opetusohjelmaa, saattaa ottaa yhteistyö on mahdollista jopa maailmanlaajuisesti katsottuna. Mutta kun koneisten kirjojen käyttö suoraan muualla on vaikeaa, kenties joitakin osia tai moduleja voidaan käyttää hyväksi muuallakin. Tämä mahdollistaa sisällön käyttöä maailmanlaajuisesti olemassa tällainen kilpailun perustava malli, mutta toisaalta sitten talouteen perustuva malli. Voisin nyt pyytää, että pikkuhiljaa päättäisitte puheenvuoronne, sanoo puheenjohtaja. Teemme yhteistyötä tässä suhteessa avoimen oppimateriaalin tuottajien kanssa. Ja lopuksi vielä toivoisin, että tarkastelisitte asiaa asia myöskin semanttisten hakujen kannalta katsottuna. Meillä on tällaisia linkkiportaaleja käytössä. Ja lähitulevaisuudessa tullaan ottaa käyttöön menettely, jonka kautta voidaan esimerkiksi hakukoneen kautta hakea tietoa. Ja silloin opiskelija tai oppija saisi tietoa siitä, mistä hän voi saada oppimateriaalia käyttöönsä hyvin joustavalla tavalla. Sitten hän voi valita haluamansa opetusmateriaalin. Ja sitten lopuksi vielä toivoisin, että voisi tulla sellaisen puitteiston, jossa kaikki toimijat voisivat olla mukana työstämässä tätä asiaa digitalisoimassa opettamista ja oppimista. Kyse on yhteiskunnallisesta ja poliittisesta haasteesta mutta toisaalta uskon, että puhun tässä nyt kaikkien sisällöntuottajien ja ammattilaisten ja kustantajien puolesta, kun, totesin, että, kun totean, että vaikka toimikin Saksassa teemme hyvin paljon yhteistyötä muiden maiden toimijoiden kanssa, toteaisin, että Open, Opening Up Education luo ihan tällaiset puitteet tämän asian kehittämiseksi jatkossa. Kiitos paljon. Kiitoksia, herra Melcher. Nyt kollegoilla on mahdollisuus esittää puheenvuoroja. Voisin ottaa itse aloittaa esiin kaksi kysymystä. Ensinnäkin kysymys herra Frankenburgille. Te mainitsitte sen suuntauksen, että yhä useampi yliopisto tai erikoistunut yliopisto pistää para, parhaat resurssinsa internettiin. Oletteko te, että jotkut, jotka eivät näin halua toimia, saattavat kadota jonnekin. Mikä on kilpailutilanne tällä hetkellä, kun tarkastelen niitä yliopistoja, jotka pistävät kurssinsa nettiin ja ne, jotka eivät pistä kursseja nettiin? Haluaisin paremmin tie- tuntea tämän tilanteen. Sitten herra Melchille kysymys, joka koskee Saksaa. Te mainitsitte lyhyesti tekijänoikeuskysymykset, jotka täytyy selvittää. Minä esittäisin sille kysymyksen, onko teillä ratkaisuajatuksia tässä suhteessa, kuinka tekijänoikeusongelmat voitaisiin saada kitkettyä pois. Yes, Mr. Falkenburg. Herra Falkenburg, olkaa hyvä. Thank you for that uh, question. Kiitos kysymyksestä. Jos ajatellaan perinteisiä yliopistoja Euroopassa, ainakin Alankomaissa, 70 prosenttia opiskelijoista ovat peräisin alueelta, jossa yliopistokin on. Eli yliopistot edelleenkin varmasti ovat olemassa, mutta eivät välttämättä parhaimpia yliopiskelijoita saa, koska ne, jotka verkkoon jotain panemaan, niin kyllä pystyvät sitten parhaimmat valitsemaan. You, you will get an, uh, I, I think a division. Niin ajatellaan, jos eroa alueellisten ja huippuyliopistojen kesken. Yeah, your second question was about... Um, niin tästä tuli myös kysymys tekijänoikeuksista, julkaisijan oikeuksista. Ja jos ratkaisuja on, miten nämä ongelmat ratkaistaan, joita nyt on ollut digitaalisen median suhteen, niin silloin aina pitäisi pitää mielessä taloudelliset ja kaupalliset aspektit, jotka liittyvät kyseisiin oikeuksiin. En oleta, että helposti voidaan muuttaa lainsäädäntötilannetta tässä. Pitäisi varmasti ottaa huomioon asianmukaiset korvaukset niille, jotka tarjoavat sisältöä eri tavoin myös digitaalisessa muodossa. Jos tämä ongelma ratkaistaan, silloin voidaan ratkaista myös kysymykset, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin. Ensin nämä talousongelmat pitää ratkaista ja varmistaa kunnollinen korvaus julkaisijoille, tekijöille – ja niille, jotka hoitavat asian teknisen puolen, niin silloin helposti varmasti voi ratkaista myös nämä tekijänoikeuskysymykset. Mutta tietysti tällä hetkellä toistaiseksi meillä on aika tiukka sääntelytilanne ja me tarvitsemme joitakin aloitteita. Tarvitsemme aloitteita, jotta saadaan aikaan parempi ratkaisu digitaaliselle ajalle. Tämä mainitaan työasiakirjassa Opening Up Education samoin eri luonnoksissa ja mielestäni meidän pitäisi jatkossakin työstää tätä asiaa. Okei. Okay. Uh, eh, Selvä. Olen pahoillani. Olin toisessa valiokunnassa ja tulin ihan nyt loppuvaiheeseen. Muita kollegoja ei ole, jotka olisi pyytänyt. Ei, ei kun Markus Kurja. Si, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Yksi lyhyt kysymys alustajille. Lähes kaikki korostavat sitä, että tässä Euroopan unionissa ollaan kyllä jälkijunassa suhteessa Yhdysvaltoihin varsinkin, ehkä muihinkin maihin. Haluaisin nyt vähän paremmin ymmärtää, mitä tässä teidän mielestänne ensinnä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin jotenkin kuilu kuroa umpeen? Euroopan unionissa tämä kuitenkin liittyy toissijaisuuteenkin. Tässä on valtavia eroja jo maittemmekin kesken Euroopassa. Lait ovat erilaisia, koulutuksen taso vaihtelee, riippuu yliopistosta ja niin edelleen. Ja tässä vaarana on, että siinä ehkä rangaistaan, kun vertaillaan Yhdysvaltoihin tai muihin. Mitkä olisivat pari tärkeintä kysymystä, johon pitäisi puuttua? Thank you. Next. Kiitos. Seuraava kysymys. Kameva. Vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung und bezieht sich... Kiitoksia. Minulla on kysymys, joka on vähän samansuuntainen. Jälleen haluaisin viitata koulusektoriin yliopistossa tilanne on seuraavanlainen. Professorit ovat suhteellisen hyvässä tilanteessa pystyvät itse valitsemaan, mitä opetus sisältää ja haluavat välittää eteenpäin. Koulussa tilanne on sikäli tiukempi, paremmin valvonnassa, että opetussuunnitelmat ovat tiukempi, niin se on vähemmän joustoa. Joudumme elämään sellaisessa tilanteessa, että että Euroopassa on 28 opetusjärjestelmää ja, Saks- ja vielä enemmänkin kuin mikäli tarkastellaan Saksan tilannetta, koska jokaisessa osavaltiossa on oma opetuspolitiikkansa ja oma opetussisältönsä myöskin kouluissa. Herra Melchior, te viittasitte siihen, että usein kustantajat, jotka julkaisevat tavanomaisia koulukirjoja – ja jotka ovat äh, aiemmin tuottaneet kirjoja, nyt äh, ovat äh, hieman jälkeen, jälkeen tilanteessa. Opetussisältö on sellaista, että se pitää sertifioida niin, että tutkinnot ovat vertailukelpoisia, vastaavat toisiaan. Mutta kuinka me voimme sitten varmistaa Euroopan unionin omaavan kompetenssin avulla varmistaa sen, että tällaisen tilanteeseen myöskin päästään vertailukelpoisuuteen. Edistystä pitäisi saada aikaan, koska minusta vaikuttaa kyllä siltä, että tiedämme tilanteen, joka valitsee kirjojen osalta, kestää ikuisuuden ennen kuin uusia kirjoja saadaan käyttöön. Jotkut kirjat, joita lapset tänä päivänä koulussa pänttäävät, ovat täysin vanhentuneita ja kestää suhteellisen pitkään ennen kuin kirjat uudistuvat Digitaalinen sisältö on paljon joustavampaa kuin klassiset koulukirjat. Toisaalta täytyy varmistaa jonkinlainen sertifiointijärjestelmä sisällön osalta. Opettajien täytyy tietää, mitä, mikä tieto on luotettavaa, käyttökelpoista. Kuinka voimme Euroopan tasolla, kun tarkastan kuinka vähän meillä on toimivaltuuksia näissä kysymyksissä, voimakkaammin tukea tässä asiassa ja siinä, että koulussa tämä tilanne saadaan etenemään. Herra Cver, olkaa hyvä. Hvala za besedo, poštovana gospa predsjednica. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän kaikkia puhujamme. Olen olen tästä aiheesta tänään puhutaan. Eihän tämä ole mitään uutta. Tästä on puhuttu viimeiset kymmenen vuotta. Olemme keskustelet eri mahdollisuuksista tarjota avoimia kursseja, avoimia materiaaleja. Olemme pyrkineet siis avaamaan koko opetus- ja koulutusjärjestelmää, mutta kun tämä kysymys on selkeänä prioriteettikysymyksenä, niin sitä kautta olemme ottaneet valtavan askeleen eteenpäin. Tällä tavalla emme jää enää jälkeen verrattuna muuhun, muuhun maailmaan. Olosuhteet ovat paljon paremmat. Nyt voidaan varmistaa yhteen toimivuus, yhteen liitettävyys ja voimme myös täytäntöönpanna kaikkia näitä ohjelmia perinteinen koulutusjärjestelmä vieläkin on menettämässä monopoliasemaansa. Tämä vaatii radikaaleja muutoksia, uusia didaktisia ja pedagogisia paradigmoja pitää kehittää. Ei ole mitään keskeistä opettajahahmoa prosessissa ennen tämä edustaa koko koulua, mutta nyt nuoret ihmiset löytävät resursseja kaikkialta koulujen ulkopuolelta myös. Viestintä, tietotekniikka, internet, muu moderni teknologia on muuttanut sektoria. Ja uudet sukupolvet, niin sanotut Nintendo lapset ovat nyt kasvamassa aikuisiksi ja vanhemmiksi. He ovat näitä digitaalisia natiiveja, joista puhutaan, mutta samanaikaisesti on sellaisia kysymyksiä. Heillä on ongelmia, kun he muokkaavat omaa persoonansa. He saavat tietoa, informaatiota niin monista eri lähteistä. Mehän puhumme niin sanotusta mm, tilkkutäkki identiteetistä näiden sukupolvien kohdalla. Ja minun täytyy sanoa, että eivät he ole paljonkaan paremmassa tilanneessa kuin aikaisemmat sukupolvet 30-40 vuotta sitten, koska heidän pitää läpikäydä valtava määrä informaatiota, jotta voivat kehittää omaa persoonaansa. Minulla on muutama kysymys, joka liittyy jotka liittyvät toiseen asiaan. Olen varma, että verkkokoulutus koulutuksesta tulee erittäin tärkeä osa yliopisto-opintoja. Me puhumme kolmannen sukupolven yliopistoista, yliopistoista, jotka tarjoavat verkkokoulutusta ja ovat tätä kautta paljon kilpailukykyisempiä. Ne ovat juuri niitä kouluja, jotka päättävät koulutuksen tulevaisuudesta. Mutta edessä on vieläkin tämä ikuinen kysymys. Raha ja juridiset oikeudet, oikeudet. Miten jäsenvaltiot voivat varmistaa, että on riittävästi rahaa näiden ohjelmien kehittämiselle ja miten me ratkaisemme tekijänoikeus- ja muut oikeuskysymykset. Nämä ovat kaksi pääkysymystä, kun puhumme verkkokoulutuksesta ja oppimista. Kiitoksia. Mikrofoni. Einigen Sie sich, wer von Ihnen reden möchte, bitte. Kuka tahansa teistä, joka haluaakin vastata, niin voi puhua. Olkaa hyvä. Ilomielin sanoisin jotakin Rova Kamer Evertin kysymykseen. Hänen kysymyksensä liittyi siihen, kuinka emme pelkästään Saksassa olevaa sertifiointia ja lupajärjestelmää käytä hyväksemme koulutuksen sisällön osalta digitaalisen median yhteydessä, vai kuinka tämä voitaisiin laajentaa, tämä menetelmä. Vähintäänkin kymmenen vuotta asiantuntijoiden kesken ja ministeriöissä tätä asiaa on työstetty. Meidänkin kustantajien kanssa on keskusteltu, mutta toistaiseksi mitään vakuuttavaa ratkaisua ei tietääkseni ole löytynyt ja ehdotukseni olisi, kun tarkastelen tämän kysymystänne, Voitaisiin pohtia, mitä EU voisi tehdä, miten EU voisi helpottaa ratkaisun löytämisessä ja selkeiden sääntöjen määrittelemisessä tulevaisuutta silmällä pitäen. Asiantuntijaprojekteja pitäisi saada Euroopan tasolla, vaihtoa pitäisi käydä eri maiden välillä. Kaikki voivat ottaa opikseen toisiltaan. Olisi mielenkiintoista tarkastella kunkin maan tilannetta ja kenties etsiä uusia ratkaisuja – näkemysten vaihdon kesken eri maissa. Olemassa jotakin menetelmiä tai menettelyitä, että haluaisin suositella digitaalisen sisällön yhteen toimivuuden ja yhdistettävyyden parantamiseksi ja avointen opetusmateriaalien osalta. Tämä olisi erittäin järkevää olisi järkevää, että ei pelkästään varmistettaisi sitä, että joka ikinen oppimis- tai opetusmoduli on sertifioitu ja varmennettu. Ei tähän kukaan pysty. Siksi ehdottaisinkin, ja tiedän, että en ole tässä yksin, meidän pitäisi varmistaa, että ammattimaisesti toimivat palvelun tarjoajat pitäisi sertifioida. Näin täytyy olla riittävästi kokemusta. Ja olipa sitten maksuisista tai ilmaisista oppimismateriaaleista. Näiden pitäisi olla laadultaan varmennettuja. Meillä on akkreditointijärjestelmä käytössä esimerkiksi Isossa Britanniassa. Hyvin monet palveluntarjoajat saavat joko yksityisesti annet, varmennetun sertifikaatin tai sitten julkisesti paikallisesti, paikallisviranomaisen saatavan sertifikaatin tai luvan tarjota tällaista digitaalista sisältöä. Haluatko herra Falkenburg mahdollisesti sanoa jotakin? Olkaa hyvä. Äh. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Laahaako EU jäljessä ja miten saadaan USA kiinni? Parikin juttua. Ensinnäkin koulutusjärjestelmämme ovat kyllä ihan hyvässä jamassa, hyvin organisoituja. Rahoitus on hyvällä tuolla yliopistoissakin, eli yliopistossa ei vielä ole tarvetta juurikaan muuttua. Heillä on tällainen ylellisyys mutta sen osoittaa myös, että eivät ihan tarkkaan tiedä, mitä edessä on. Opening Up Education-aloitteen myötä komissio on nyt selvästi osoittanut, missä mennään. Sen myötä saatiin kiinnitettyä tähän huomiota. Varmaan kyse on myös rahasta ja satsaamisesta, ei pelkästään EU-ssa, vaan yliopistossakin täytyy tehdä tällainen valinta. Jos USAan yliopistot sijoittavat pari miljoonaa dollaria pelkästään uuden ohjelman käynnistämiseksi, ja siellä saattaa ehkä meillä olla 300 000 euroa käytössä vastaavaa, niin siinä on iso ero kun siellä on isoja hankkeita, Dondihan totesi, että suuria hankkeita tarvitaan, suuria hankkeita, joilla on jotain vaikutusta. Ja tietenkin kielet ovat myös ongelma. Minun yliopistossani meidän maisteriohjelmamme ovat englanniksi mutta näin ei ole tehty kaikkialla. Eli siinä vielä on muutoksen varaa. Sitten vielä kouluista kysyttiin toiseksi. Yksi hyvä esimerkki. Meillä on avoimen kurssin kirjasto olemassa Washingtonissa, Yhdysvalloissa – ja siellä on päätetty käyttää tietty summa kirjoihin. Siis opiskelijoiden puolesta maksetaan nämä kirjat. Ja sitten on mietitty, ehkäpä voisikin sillä rahalla käynnistää avoimia kursseja ja ottaa oman järjestelmään. Eli kirjeen sijaan käytetään rahat avoimiin kursseihin, itse asiassa siihen kuluu vähemmän rahaa osavaltio käyttää vähemmän varoja ja opiskelijoille on tarjolla paljon ajankohtaisempaa aineistoa. Se on ollut suuri menestys. Moni muukin osavaltio Yhdysvalloissa on nyt tätä mallia matkimassa. Eiköhän se olisi mielenkiintoista Eurooppallekin. Ja sitten yliopistot ehkä menettävät monopoliasemansa että nyt on kyse jo kolmannen sukupolven yliopistoista. Ajatellaan olisi tekijänoikeuksia, ovatko ne ongelma? Minä näen asian niin. Monet yliopistot syyttävät näitä tai osoittavat sormella näitä asioita että sen vuoksi ei voi mukaan tehdä, mutta meillä mietitään, mitä nyt jo voidaan saada aikaa. Me haluaisimme enemmän liikkumavaraa, vähemmän rajoituksia, mutta jo nyt voidaan saada paljon aikaa näissä puitteissa. Ajatellaanpa teollisia tekijänoikeuksia, niin kyllä tässä hyvin paljon voidaan saada aikaan. Siis paljon saadaan aikaan. Jos siihen halutaan sijoittaa, niin kyllä yliopistolla rahaa löytää. Oikeudellisongelmia toki on, Eli yliopiston täytyy esimerkiksi olla peräisin maasta tai olla siinä maassa, jossa hän seuraa koulutusta, jotta voi saada tukea, mutta se täytyy nyt ratkaista. Ainakin Alankomaissa opetusministeriö on paneutunut tähän, miten he voisivat tehdä meidän kanssamme työtä, ehkä käynnistää koehanke ja katsoa, miten tässäkin voidaan innovoida Ehkäpä komission pitäisi edistää tätä. Yes. <clears throat> I will try to answer to the whole of the question. Yritän nyt vastata näihin kysymyksiin. Niitä tuli paljon. Ensinnäkin kyseenalaistaisin sen kysymyksen, että Eurooppa laustaa jäljessä. Saattaa olla totta jossain määrin, mutta varmasti meillä Euroopassa kyllä johdamme tietyissä massakursseissa, vaikka ehkä niiden määrää, määrällisesti emme tai niitä ei, ei tuoteta niin suurta määrää, että se voi olla hyvä tai huono asia tietysti, mutta kysyntää kuitenkin avoimelle koulutukselle on, se käy selväksi. Sitten toinen kysymys. On joitakin maita, jotka ovat ihan johtajien joukossa, mitä tulee teknologian käyttöön koulutuksessa Euroopassa, joten kuva ei ole mitenkään homogeeninen. Sama harmaa sävy ei peitä kaikkia alueita ja maita. Maat on maita, joita käytetään ihan esimerkkinä ympäri maailmaa. Sitten on hankkeita, jotka ovat jo nyt lippulaivahankkeita. Ensinnäkin täällä mainittiin koulujen mm, e, eri koulujen yhteistyö, koulu twinning. Nämä ovat valtavia hankkeita, joiden kautta voidaan synnyttää käytännön tietoa teknologiasta hyvin tarkkaan tieteen ja teknologian koulutuksen yhteydessä. Ja nämä ovat sellaisia projekteja, joita on olemassa vain Euroopassa ja niitä käytetään viitekohtina kautta maailman. Mutta tietysti kuitenkin meidän täytyy tunnustaa, että olemme no, edistyneet hyvin, mutta tämä, tämänhetkinen komission tiedonanto ja parlamentin mietintö on anteeksi, todella iso askel eteenpäin. Miten me sitten saamme aikaan niitä tuloksia, joita halutaan? Tässä tietenkin normaalia on sanoa, että meidän täytyy saada jäsenvaltiot ja niiden erot, äh, päästä niistä eroon. Uskon, että jäsenvaltiot voidaan käsitellä ylhäältä alaspäin, mutta niitä voidaan käsitellä myös alhaalta ylöspäin, käyttäen hyväksi tätä sidos, näitä sidosryhmiä, jotka osallistuvat Euroopassa tähän prosessiin, kun laaditaan näitä poli- tuntelma asiakirjoja ja poliittisia asiakirjoja. Erilaiset verkostot, jotka edustavat opettajia, oppilaita, vanhempia ja niin edelleen, niitä voidaan käyttää hyväksi. Niillä on iso rooli, ne voivat auttaa tässä vakuuttamistyössä ja edistää jakaa tutkimustuloksia – olen ollut mukana tutkimuksen parissa parikymmentä vuotta. Minun täytyy kyllä sanoa, että käytännössä poliittinen taso on ollut välittämättä 20 vuoden tutkimustuloksessa tällä alalla. Kun sanotaan, että ei ole tarpeeksi todistusaineistoa, meillä ei ole sitä valtaisia määriä, mutta meillä on kuitenkin paljon kenetys tutkimustuloksia pienemmistä hankkeista koulutuksen parissa, joten jäsenvaltiot, eri sidosryhmäverkostot, ja johto asema keskiasteella on varsin tärkeää. Kouluja valvotaan hyvin, no niin, se on totta. Me olemme tottuneet siitä, että niitä kontrolloidaan kovasti. Tämä on siis todellakin, onko tämä ainoa tapa, että koulutuolet on olemassa? Olemmeko varma, varmoja, että etteikö pitäisi muuttaa tätä. Laatuahan voidaan saavuttaa ehkä kontrollin kautta, mutta sitä voidaan saavuttaa myös vastuullistamisen kautta antamalla vastuuta, joten tilaa on kyllä järjestelmien avaamiselle. Ei kaikki, mitä me kontrollomme, tarvitse välttämättä kaikkea tätä valvontaa ja kontrollia. Ja sitten vielä lopuksi innovaation kustannukset. Tietysti olisi väärin sanoa, että kun käytetään teknologiaa koulutuksessa, niin näin voidaan vähentää investoinnin määrää koulutuksen. Tätähän me emme halua julkiselta sektorilta, emme halua suostella, mutta totta kuitenkin on, että uuden tyyppinen talous koulutuksessa voidaan synnyttää, kun erikoistetaan ja järkiperäistetään, niin niillä on omat paikkansa. Tämä ei tarkoita sitä, että on vähemmän opettajia, mutta tarkoittaa kyllä erilaisia rooleja, eroja, erilaisia tapoja järjestää toimintaa, erityyppistä yhteistyötä korkeamman koulutuksen kohdalla. Tämä on tärkeä tehtävä. Pitäisi pystyä kouluttamaan paikallisesti ja myös muita, jotka johtavat kansainvälisesti mm, tiedemaailmassa ja jotka palvelevat koulutusjärjestelmää. Jos me keskitymme keskitymme siihen, että paikastasolla on yksi parhaimmista yliopistoista verrattuna Euroopan tilanteeseen emme pääse kyllä kovinkaan pitkälle, koska meillä täytyy olla tällaisia osaamiskeskuksia ehkä kaikissakin näissä paikoissa, mutta ei meillä voi olla, emme voi tuhat kertaista osaamiskeskuksia. Meidän täytyy tehdä jotakin valintoja ja järkiperäistä toimintaa. Ja järkiperäistymistä tarvitaan ää, yhteistyön kautta, eikä eristämisen kautta, vaan pitää ajatella aivan uudella tavalla näitä asioita. Ja mikä sitten saisi Euroopan saamaan muut kiinni. Median huomiostakin hyvää teemme, niin meidän pitää saada se heijastetuksi myös näkyvästi ihmiset puhumaan tästä, niin kuin me nyt täällä olen puhunut asiasta jo tästä näistä massa kursseista jo vuoden ajan. Saatamme puhua Erasmuksesta, mutta eihän se voi olla meillä ainoa sulkahatussa. On muitakin asioita saatu koulutuksen saralla aikaan Euroopassa. Ja täällä käytetään myös teknologiaa ja vielä älykkäästi. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia paljon. Komission edustaja Rova Ferreira haluaa vielä esittää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, I will say a few words and then... Kiitoksia. Olemme Connect-pääosastolta. Minä ja kollegani otan esille muutaman seikan. Mielestäni keskustelu on tänään osoittanut, mikä sinällä on ihan myönteistä myös ajatella, mitä me olemme tehneet, että Yhä vähemmän enää ihmetellään, miksi tästä keskustellaan. Nyt enemmänkin pitäisi miettiä, miten käsitellä. Pari vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten, komissio kyllä vielä aika paljon keskusteltiin. Onko tämä nyt mikään tärkeä kysymys Euroopalle? Eli kyllä tässä on aika taival tultu puolentoista vuoden aikana. Meille tämä oli yksi tapa myös vireyttää keskustelua olla ikään kuin johtavassa asemassa siinä. Pari seikkaa meidän toimistamme. Ensinnäkin on haluttu kiinnittää tähän huomiota ja pitää sidosryhmien ja päättäjien mielenkiintoa yllä. Vaikkakin me ymmärrämme, että kun komissio tiedonanton julkistaa, niin ponsi vähän häipyy pikkuhiljaa, kuten täällä todettiinkin. Tarkoituksena on kyllä pitää pontta yllä, pitää keskustelu elävänä, katsoa miten jatkaa sitä Euroopan unionin tasolla. Kun nyt olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa opetuksen ja oppimisen avaamisesta, niin jatkamme sitä viime syksyn tapaan. Aika myönteisen merkkiä on saatu myös puheenjohtajavaltio Italialta, että heidän kaudellakin keskustelu jatkettaisiin. Katsottaisiin, miten jäsenvaltiot ovat olleet mukana uudistavassa. Minä sanoisin, että tekniikka ei meillä ole mikään itsetarkoitus. Viitan siihen, mitä herra Dontikin totesi. Kyse on siitä, että sitä on enemmän tarjolla, laadukkaampana – ja tähdellisempänä ajatellen koulutusta ja ammattikoulutusta. Tässä hengessä komissio on myös käynnistänyt Opening Up Education-hankkeen. Tarkoituksena lisätä myös sidosryhmien tietoisuutta. Otetaan esille laatu ja tähdellisyys. Ei tässä ole kyse keskustelua jäsenvaltioiden kesken, vaan muidenkin tahojen kanssa. Tässä haluaisin mainita ennen kaikkea julkaisijat kustantajat, koska se oli täälläkin aika selvästi esillä puheenvuorossa. Kun aloitettiin tätä aikanaan, niin me lähetimme kyllä usealle kustantajatahollekin tietoja Euroopan unionin tasolla. Ja nyt kahdella tapaa olemme viemässä siltä pohjalta tätä eteenpäin. Ensinnäkin, jos ajatellaan että infosok-direktiivejä ryhdyttäisiin tarkistamaan, mistä nyt komission sisällä on käyty keskustelua. Ja me olemme esittäneet myös tekijänoikeuslainsäädännön uudistamista. Niin tämä liittyy hyvin laajaan, mutkikkaaseen kokonaisuuteen, kun me olemme nyt miettineet myös, mitä erityispiirteitä on oppimateriaalilla ja miten teolliset tekijänoikeudet voivat ehkä vaikuttaa digitaalisen sisällön käyttöön. Tämä on varmasti, voitte kuvitella, hyvin mutkikas keskustelu, koska Infosoft-direktiivi on paljon laajempi kuin keskustelu pelkästään oppimateriaalin osalta, eikä sitä noin hetkessä voi ratkaistakaan. Kuvittelisimme, että keskustelu jatkuu vielä jonkin kuukauden verran. Olemme kuitenkin aina sitoutuneet siihen, että vastaamme näihin haasteisiin, jotka liittyvät avoimiin oppimateriaaleihin. Miten se puolestaan liittyy meidän nykyisiin teollis- ja tekijänoikeussäännöstöihimme. Ja sitten toinen, joka ehkä edellyttää enemmän aikaa, olemme myös keskustelleet siitä, mitä voitaisiin Euroopassa tehdä muutakin kuin vain lainsäädäntöä hyväksyä. Me olemme keskustelleet kustantajien ja muiden asianosaisten kanssa esimerkiksi yhteen toimivuusstandardeista sisällön osalta, miten voitaisiin jotenkin helpottaa tai tarjota alustoja uusille ratkaisuille. Toivottavasti, kun nyt ajatellaan, mitä yhteydenpitoja meillä on ollut ja tiedonantokin hyväksyttiin, voimme viedä tätä eteenpäin ja niin, että vielä sitten kesällä voidaan jotain konkreettisempaa tarjota. Vielä yksi näkökohta, jonka ottaisin esille. Ei ole kyse pelkästään tietoisuuden lisäämisestä jäsenvaltioissa ja muiden parissa, vaan tässä annetaan myös kannustimia uusille ohjelmalle Erasmus Plusalle, että voitaisiin edistää innovointia tälläkin sanalla. Kun ajatellaan tätä uutta ohjelmaa, niin minä ottaisin esille pari erityistä ja hyvin konkreettista mahdollisuutta, jotka on hyväksyttykin. Kiitos parlamentikin avun. Se liittyy niin kutsuttuun strategiseen kumppanuuteen. Me uskomme, että innovointiin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä olisi velvoitte muodostaa kumppanuuksia. Ja se on todellakin mahdollista uuden ohjelman pohjalta. Tässä on tarjouskilpailukin käynnistynyt jo ja se on auki maaliskuun asti. Nimenomaan alhaalta päin saadaan sitten aloitteita. Tarvitaan hyvät olosuhteet sille myös ohjelman puolelta. Meillä on oikeastaan kahdenlaisia edellytyksiä, että meillä on tähän saatu myös kansainvälisempi ulottuvuus. Ei ole kyse pelkästään siitä, että ajatellaan jotain erityisiä alueellisia tai kansallisia puitteita, vaan tässä täytyy saada kumppanuuksia yli rajojen. Lisäksi kumppanuudet voivat olla jotenkin merkityksellisiä niillä, että on myös strategista vaikutusta siihen, miten tuloksia täytäntöön pannaan kouluissa, yliopistoissakin, tai ammattikoulutuksessa. Eli tässä pari ennakkoedellytystä tuelle. Kuitenkin aika paljon tässä pystytään saman aikaan, miten tukea opettajia tekniikan käytössä. Voidaan miettiä tietenkin myös kumppanuuksia laadukkaamman sisällön aikaansaamiseksi tai kumppanuuksia yliopistojen kesken, jos haluavat toimintamallia muuttaa, eli tässä on iso kirjo eri toimintamuotoja. Mutta me haluamme tietenkin jotain vaikutustavaroista Ja mikä on mielenkiintoista myös, se liittyy erilaisiin politiikan aloitteen, aloitteiden kokeiluihin. Täälläkin kuultiin jotain tämän tiimoilta, että meidän pitäisi investointia kasvattaa Nämä poliittisemmat hankkeet ovat yleensä kansallisten viranomaisten vetäviä, käynnistämiä, eli tässä on poliittinenkin perusta. Se voi toteutua koulussa tai ammattikoulussa. Kuitenkin tässä tarvitaan isoa kirjatoimijoita mukaan. nyt käynnissä oleva tarjouskilpailu nimenomaan miettii, miten voitaisiin erilaisia taitoja arvioida ja minkälaista tekniikkaa voidaan käyttää, ajatellen TVT-taitoja tai muita horisontaalisia taitoja. Eli kyllä ohjelmassa mahdollisuuksia on. Minä väittäisin, että ohjelman uuden rakenteen yhtenä etuna on, että se tarjoaa joustoa. Huomaatte että tämän vuoden ohjelmassa, mutta myös tarjouskilpailussa koulutuksessa käytettävän tekniikan osuus on nyt paljon innovatiivisempi. Se miettii myös uudenlaisia pedagogioita, eli mahdollisuuksia löytyy. Kyllä ne siellä ovat. Aivan selvästikin selvemmin kuin aikaisemmin oli koulutus- ja ammattikoulutusohjelmissa. Nyt vielä viittaisin kolmen näkökohtaan, jotka tulivat esille. Nimittäin täällä kysyttiin, mitä voidaan tehdä Euroopan unionin tasolla, jos, jossa pärjätään hyvin ja ollaan eturintamassakin. Toisin kuin on muilla alueilla maailmassa – niin meillä on historiaa sen osalta, että me olemme vastavuoroisesti tunnustaneet pätevyyksiä ja tutkintoja. Se on kyllä hankala prosessi. Ei ihan syyttä suotta. Bologna on parikymmentä vuotta tässä ollut tapetilla. Kyllä siellä vaikeuksia on. Mutta se on kuitenkin sellainen alue, missä Eurooppa on pidemmällä kuin muut maailmankolkat. Ehkä olisi mielenkiintoista käyttää tätä kokemusta sen selvittämiseksi, miten verkko-oppimista, digitaalista oppimista voitaisiin paremmin pitää esillä näissä prosesseissa, kun ajatellaan verkossa hankittujen taitojen vastavuorosta tunnustamista, niin ei sitä voi erikseen hoitaa, vaan se täytyy huomioida myös kun on kyse avoimuudesta ja tunnustamisesta, jota meillä jo on Euroopan unionissa meidän mielestämme meillä on jotain, mitä muilla maailmanalueilla ei ole. Toiseksi reagoisin avointen oppimateriaalien sertifioihin niin, että meillä olisi jonkinlainen akkreditointi tarjolla palvelun tarjoajille. Asiantuntijat esittivät vähän erilaisia näkemyksiä tästä. Täällä vedottiin, että olisi jonkinlainen akkreditointi ammattimaisille palveluntarjoajille ja sanottiin, että ei välttämättä kaikkia tarvitse valvoa. Mitä Eurooppa sitten voisi tehdä? Me uskomme, että me voisimme tarjota laatuparametreja ilman, että niitä kuitenkaan tyrkytetään väenväkisin. Olisi jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, mikä on laadukasta avointa oppimateriaalia ilman, että pannaan tiukkoja reunaehtoja, koska avoimien opimateriaalien kauneus on siinä, että se tulee alhaalta ylöspäin, ei sitä syynetä ja valvota kokonaan. Avoimien oppimateriaalien täytyy hyödytä myös yhteiskunnan kehityskuluista. Siksi me uskomme, että jonkinlaisia laatupuitteita toki tarvitaan, mutta ei välttämättä niin, että tyrkytetään jotain akkreditointijärjestelmää tai jotain vielä tiukempaa. Lopuksi yksi asia, joka ehkä vielä on ratkaisematta ja johon on kiinnitettävä huomiota, liiketoimintamallit. Itsekin mainitsitte, jos nyt oikein ymmärsin, että Alankomaissa opiskelija saa opintotukea, jos hän Alankomaissa suorittaa kurssin. Tietenkin avoimen kurssin myötä maantieteen rajat katoavat. Miten voidaan sitten taata se, että rahoitusjärjestelmät ovat sopivia. Eli tämä on vielä ratkaisematon kysymys ja varmasti pitkään vielä ratkaisematta, mutta haluaisimme kyllä niihinkin puuttua yhdessä ministeriöiden kanssa koska siinäkin tarvitaan eurooppalaista aluetta, jossa voidaan vastavuoroisesti tunnustaa verkossakin tapahtuva oppiminen. Yksi luku. Joku täällä peräänkuulutti lukutietoja. Jos ajatellaan kirjoja, niin kun joku totesi täällä, että tämä on pelk- ei kun muu, muu kestä, joku sanoi, että tämä on pelkkää hypeä, me olemme samaa mieltä, että ei se mikä kupla ole, kyllä se on, se on tullut jäädäkseen. Nyt meillä on erityistekniikoita, joiden myötä näistä ilmoista tulee pysyvämpiä. Tähän liittyy tietenkin sertifiointikin, kuten mainitsin. Ihan muutama luku, jota meillä on halussamme. Maailmalla on tällä hetkellä 1369 avointa massa kurssia. 394 on eurooppalaista, neljännes jota kuinkin, ehkä vähän enemmän. Toisin sanoen, tarjontapuolella emme nyt ole ihan eturintamassa, eikä kysyntäpuolella, kuten herra Dondi totesi, eurooppalaiset ovat kaikkein aktiivisimpia massakurssien käyttäjiä. Eli täällä on tiedon janoa halua tietää vielä enemmän tästä. Eikä ole kyse pelkästään luentosaleista ja luokkahuoneista, vaan sitä voidaan tehdä eri aikataulussa, ehkä se on maksutontakin. Eli me uskomme, että vaikkakin kysyntää on, niin kyllä on syytä edelleen keskustella tästä. Suuntaus ei varmasti tähän jää. Ja nyt antaisin puheenvuoron kollega. Thank you just to, eh, Haluaisin vain todeta kollegani tavoin, että pidin tämän päivästä keskustelua ja kommentteja erittäin tervetulleina. Haluan vain täydentää hieman sitä, mitä Rova Ferrer totesi. Kuinka käytetään paremmin tutkimustuloksia, joita on saatu aikaan viimeisten 20 vuoden aikana, oli kysymys. Me ymmärrämme, että merkittävää ja tärkeää on tukea innovaatioita ja tutkimusta ja kehitystä. Ja jatkossakin oitetaan tukea tätä alhaalta ylöspäin toteutuvaa lähestymistapa suurenkin luokan hankkeissa. Tumme myöskin panostamaan siihen, että että tiedon muodostus myötä vaikuttaa siihen, että, että koulutuspuolella tällainen disruptiivinen innovointi voidaan äh, mahdollisuuksien mukaan rajoittaa. Myötä. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että en alusta ketään ollut mukana kuuntelemasta keskustelua, mutta keskustelu osoitti sen, että komissio on tarttunut tällaiseen merkittävän aiheeseen, jota tuntuu olevan miltei mahdotonta pistää tämän täytäntöön, mutta ei tällaista valtavaa työtä tai valtavaa vuorta kannata kavahtaa. Kyllä kannattaa ryhtyä kiipeämään, vaikka kiipeäminen kestäisi huipulle saakka päästäkseen hyvinkin pitkään. Ja kun on kyse uudesta teknologiasta ja tietoa viestintäteknologiasta, se tarjoaa aivan valtavia mahdollisuuksia, jotka ovat vielä suurta osin käyttämättä. Ja käyttämätön potentiaali täytyy nyt jollakin tavalla saada kaikilla tarpeellisilla aloilla käyttöön. Kun on kyse koulutuksesta ja koulutuksen kaikista tasoista ja kaiken tyyppisistä kouluista, mukaan luettuna ammattikoulutus ja jatkokoulutus, ja erityisestikin korkean asteen koulutus. kaikille tällä tämä potentiaali voidaan käyttää hyväksi. Mitä me Euroopassa sitten voimme tehdä tämän asian hyväksi? Yhä uudelleen on todettu, että voimme vain ja keskustella asiasta ja ottaa tai herättää henkin tätä keskustelua. Eri sidosryhmät, jotka täällä mainittiinkin, täytyy saada kaikki mukaan ja kaikkien täytyy nyt kansallisista lähtökohdistaan käsiin varmistaa se, että enemmän tietoa ja tietämystä saadaan aikaan. Ja sitten täytyy tehdä oikeat johtopäätökset tiedon pohjalta. Hyvin toivekkaina tässä ollaan koko tämän alan suhteen. Tiedän, että hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä, mutta ei tässä nyt pidä pohtia tai miettiä, että yksin pystyisimme tämän tekemään. Me voimme antaa sykäyksiä ja innoitusta, mutta meidän valtuutemme, valtuutemme Lissabonin sopimuksen mukaan – niin kuin Maastrichtinkin mukaan, ovat pelkästään sellaisia, että voimme toimia toisiaisesti. Olisi tyhmää, että kuvittelisimme, että tällaisessa voimme yksin toimia, kun on kyse tutkimus- ja tuotekehitystyöstä ja talouskysymyksestä. Voimme näillä muilla alueilla pystyä kenties myötä vaikuttamaan. Tässä kysymyksessä meidän valtaoikeumat rajat Toivottavasti tämän keskustelun alta saimme hieman kepitettyä tätä asiaa eteenpäin. Ja toivottavasti ministerineuvostokin ottaisi tämän asian puheeksi. Ja myöskin jäsenvaltioissa opetusministerin pitäisi ottaa onkeensa. Tiedonanto ei ole vielä tien pää, vaan pikemminkin on kyse pitkästä ja tiestä, joka tulee olemaan hyvin vaikea ja kivinen ja kuoppainen. Lähitulevaisuudessa suuren suuria edistysaskeleita tuskin saadaan aikaan, mikä saadaan edes pieni edistys aikaan, se on jo hyvä. Tekijänoikeudet ja muutkin seikat, jotka parlamenttiin pitäisi ottaa asianmukaisesti huomioon. Herra Milcher on henkilö, joka tapasin jo yksityisesti ja tunnen eh, tilanteen, joka vallitsee Saksassa. Saksassa kirjakauppapuolella on herännyt hyvin paljon keskustelua ja muissakin maissa. Kyse on työpaikoista – kirja, kirjakauppapuolellakin. Ja rakenteet saattavat kadota, mikäli vain ja ainoastaan panostetaan tekniikan kehittymiseen. Tämä on melkoisen vaarallista maaperää, jonne nyt olemme astumassa, mutta ei tässä pidä kavahtaa tai säikähtää, vaan pikemmin täytyy kulkea teitä eteenpäin. Haluaisin kiittää kollegoiden nimissä siitä, että asiantuntijat olivat meille kertomassa tilanteesta ja kiitoksia myöskin komissiota komissiolle tästä alkusykäyksestä ja onnetaan kaikille onnea menestystä tässä työssä ja kuulemistilaisuus päättyy tähän. Ja niin varmaan kokouskin päättyy tähän, eikö totta? Juu, kyllä. Kokous päättyy tähän ja koordinaattorit äh, kokoontuvat nyt. Ja huomisaamuna kokoonnumme sitten uudestaan.